Toivottavasti jäsenet voisivat osoittaa myötätuntoa myöskin tätä onnettomuutta kohtaan, niin kuin äsken tehtiin. Ilman muuta, että olette hyvä, kun olette esille tämän asian. Olemme tässäkin tässä tukenanne. Mennään sitten esityslistaan. Pöytäkirja kokouksestamme. Olkaa hyvä, edustaja Simpson. German, could I ask you... Puhemies pyytäisin, että lähettäisitte teknikon paikalle 176, koska minun koneeni ei toimi ollenkaan. Provediamo subito. Ilman muuta tämä hoidetaan. Olkaa hyvä. Niin, pöytäkirja 12. tammikuuta. Tämä on hyväksytty ja teksti on jaettu. Onko tähän huomioita? Näin pöytäkirja on hyväksytty. Sitten 0041 2011 Alan Kadek ja muut julkilausuma levien levemiseen. Tämä on saanut enemmistön allekirjoitukset taakseen ja tullaan välittämään artiklan 23 mukaisesti. Ja julkaistaan myöskin sitten tämän jälkeen pöytäkirjassa. Edustaja Kadek, teillä on minuutin puheenvuoro. Monsieur le Président, mes chers collègues, je ne doute Kiitoksia puhemies, parhaat kollegat. En ollenkaan epäile sitä, etteikö komissio ottaisi huomioon tätä kirjallista julkilausumaa. Näin ensimmäistä kertaa tätä vakavaa Euroopan rannikkoja koskevaa ongelmaa käsitellään Euroopan laajuisesti. Meidän täytyy todella estää levien leviäminen. Pyydän saada kiittää kaikkia, jotka ovat minua tukeneet tässä pyynnössäni. Jo neljän täysistunnon ajan olen pyrkinyt tätä asiaa nostamaan esiin. Joka tapauksessa haluan kiittää kaikkia niitä kollegoja, jotka ovat antaneet tukensa tälle. Herra Lenitschak SD-ryhmästä, Tremopulos vihreistä ja sanoni liberaaleista. Kiitos kaikille teille parhaat kollegat. Komplimenti. Onnettelut kirjallinen julkilausuma 0037 11 Tanelis ja muut. Kyseessä on saarisopimus, eurooppalainen aloite, ja saanut myöskin enemmistön taakseen parlamentissa.